kertoo demokraattisista arvoista kumppaneilleen Azerbaidžanissa, erityisesti EU-Azerbaidžan yhteistyökomiteassa. Kiitoksia. Kiitokset teille komission jäsen. Keskustelu Azerbaidžanista on päättynyt ja äänestys on heti seuraavan keskustelun jälkeen, joka koskeekin sitten Valko-Venäjää. Ja ensimmäinen puhuja on Mashtalka, olkaa hyvä. Eh, vážení Kiitoksia puhemies. Meidän ei pidä unohtaa, että kun me pyrimme objektiivisesti arvioimaan jonkin maan tilannetta, sekä kumppanit että naapurit ansaitsevat saman kohtelun. Lääketieteen tohtorina haluaisin muistuttaa teitä siitä, että väkivalta on vä- no, väkivalta huolimatta siitä, missä sitä esiintyy. Väkivalta on vastoin meidän arvojamme. Muistuttaisin siitä, että ne, jotka tällä hetkellä vankilassa, ovat vankilassa, tarvitsevat äh, ihmisarvoista kohtelua ja lääketieteellistä hoitoa huolimatta siitä, missä he istuvat vankilassa. Euronest-verkoston pitäisi toimia yhteistyön ja vuorovaikutuksen välineenä. Valkoveräjän suhteen ei täysin ole tähän tavoitteeseen päästy niiden toimien vuoksi, joita on otettu käyttöön. Nyt on rikottu Prahan julistusta ja hidastettu molemminpuolisen yhteistyön edistymistä. Yksi ainoa Eurooppa. Se pitäisi luoda mahdolliseksi haaveeksi myöskin Valko-Venäjän nuorille. Meidän täytyy uudelleen pohtia, ovatko rajoitukset oikea tapa varmistaa se, että Valko-Venäjän kansalaisia voidaan pitää todellisena ystävinä. Tchernobylin onnettomuudesta on kulunut nyt 25 vuotta. Toivon, että nyt omaksuttaisiin hieman erilainen asenne valko kohtaan. valko on kärsinyt hyvin paljon jo. Tuo katastrofi kohdistuu erityisestikin Val- valko kansalaisiin. He eivät ole voineet osallistua viralliseen muistotilaisuuteen. Tämä on mielestäni loukkaus valko kansaa kohtaan. Herra Tänykille toteaisin, että on vaikea puhua englantia niin nopeasti kuin hän puhuu. Minä rakastan englantia. Englanti on Shakespearein kirje. Mutta yrittäkääpä puhua seuraavaksi. Yrittäkääpä seuraavan kerran äh, puhua nopeasti Goethen kieltä saksaa. Sano tämän itse tsekkinä. Seuraavaksi Paletsi. Thank you. Uh, per pastaruosius penkerius mėnesius po gruodžio 19. Viimeiset eh, viisi kuukautta 19. joulukuunta jälkeen poliittinen tilanne valko on heikentynyt äh, valtavasti häirintää, pelottelua, pelkoa, äh, syytöksiä, rajoituksia joukkoviestimiä vastaan. valko rikkoo kaikkia kansainvälisiä äh, sopimuksia, yleissopimuksia, asiakirjoja ja nyt vuoropuhelu on aika vaikeaa. syytöksiä, äh, Minsk esittää syytöksiä EUn suuntaan. Me yritämme auttaa ja tukea oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa ja toisinpäin. Ehkäpä tämä on ihan vain illuusio, mutta minä uskon, että Moskova ja Kiev voisivat myös auttaa meitä vuoropuhelussa, jotta saataisiin vapautettua poliittiset vangit. Mr. Preda. Ja seuraavaksi edustaja Preda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 viikolla, jossa paikalla ei ollut valko edustajia. Tämä on perusteltua, koska Minskin eh, kansanedustajat eivät ole vapaasti valittuja. Lisäksi tuon maan ihmisoikeustilanne on enemmän kuin kriittinen. Me kaikki kauhistuimme sitä painostusta, jota mielenosoittajia vastaan eh, kohdistettiin joulukuussa kuusi presidenttiehdokasta ovat vielä syytettyinä tuomioistuimessa myöskin heidän henkilökuntansa ja monet ihmiset ovat vankilassa vain siksi, että he osallistuivat. Tässä on kaksi tärkeää aspektia. Ensinnäkin tarvitaan riippumatonta tutkintaa näihin painostustapahtumiin ja lisäksi täytyisi laajentaa painostusta valtion yrityksiä kohtaan, jotka ovat tärkeä osa hallintoa. Ja seuraavaksi Kristina Ojulant. Kiitos puhemies. Kun me keskustelimme valko tilanteesta, me puhumme tästä jo neljättä kertaa tänä vuonna. Siitä huolimatta poliittiset vangit, jotka on pidetetty joulukuussa, eivät edelleenkään ole päässeet vapaalle jalalle. Olemme kiitollisia neuvostolle siitä, että se on uudelleen ottanut viisumin sanktioita ja myöskin jäädyttänyt korkearvoisten virkamiesten varoja. Tämä osoittaa, miten huolissamme me olemme valko kansalaisten asemasta ja että kyse ei ole pelkästään puhe, puheesta tai sanahelinästä. Ehkä viesti ei ole ollut riittävän selkeä. Nyt me vetoamme Euroopan unionin, jotta se laajentaisi näitä Lukashenkan hallinnon kohdalle asetettuja sanktioita, mukaan ottaen taloudelliset sanktiot, jotka kohdistuisivat valtion yrityksiin. Tällä saattaisi olla vaikutusta tilanteeseen. Venäjän viranomaiset eivät silloin voisi jättää myöskään huomiota näitä sanktioita. Lukashenkan rikollisa hallinto perustuu vain ja ainoastaan kemikaalien, raskaan teollisuuden ja tekstiilien vientiin. Kyse on valtion yritysten vientitoiminnasta. Meidän sanktiomme, jotka kohdistuisivat tähän, osoittaisivat, kuinka me suhtaudumme Lukashenkan hallintoon. Meillä itsellemme täytyy olla mahdollisuus ja tilaisuus ja kykyä saada aikaan muutoksia. Hallituksen vaihto olisi kipeästi tarpeen kansalaisten kanta katsottuna. Kansalaisilta ei pitäisi evätä kauan kaivattua vapautta. Kiitokset eh, Ojulant ja seuraavaksi Kaminski. Kiitos eh, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, me puhumme politiikasta, me puhumme ihmisoikeuksista valko -Venäjällä. Haluaisin käydä tätä keskustelua hieman ähm, tavallaan epätavallisemmin ja ottaa esiin kaksi, sanaa, jotka, äh, kaksi nimeä, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Yksi heistä on ystäväni, Libietsko, joka ihan hiljattain vasta vapautettiin vankilasta istuttuaan siellä pidätettynä yli sata päivää. Minun mielestäni tämä ei ole oikeutettua oikeudellisin perustein. Ja haluaisin, että me lähettäisimme hänelle selkeän solidaarisuuden viestin meidän eh, taholtamme, koska jos joku sen ansaitsee, niin hän. Toinen henkilö, jota haluaisin tukea kymmenien tuhansien muiden mukana, on Andri Pojolic, joka on eh, joka on eh, johtavan lehden toimittaja. Hän istuu myös vankilassa ihan vain siksi, äh, että sanan vapautta rajoitetaan. Sananvapaus on kuitenkin demokratian perusta. Eurooppalaisina äh, meidän täytyisi hyvin selkeästi sanoa kyllä vapaalle valko kyllä demokratialle ja kyllä valko Euroopassa. Mr. Romeva Kiitos ja seuraavana Romeva Irueda. Once again, puhemies, jälleen kerran valitan tätä jatkuvaa pelon ja pelottelun ilmapiiriä äh, oppositioedustajia vastaan Valko-Venäjässä. Valko-Venäjällä kaksi vuonna 2010 presidentinvaalien jälkeen. Toiseksi tuomitson kaikki nämä jokomelakaan liittyvät äh, tuomiot, pidän niitä poliittisena ja kyseenalaisena. Nämä mm, oikeudenkäynnit käytiin suljettujen ovien takana ja pidätetyt eivät saaneet tavata oikeudenkäyntiavustajiaan, eivätkä voineet kutsua todistajia. Syytettyjen asianajajat saivat useita varoituksia oikeusministeriöltä ja mm, jotkut heistä eivät saa esiintyä asianajajana. Tämä osoittaa, että nämä oikeudenkäynnit eivät olleet puolueettomia ja tuomien sen myöskin kokoontumisen vapauden rajoitukset ja pyydän, että vapautetaan kaikki pidätetyt ja että kaikki syytteet heitä vastaan poistetaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi poliittista ryhmää puheelta Protaceviec ensin. Dziękuję panie przewodniczący faktycznie sytuacja na białorusi pogarsza się i to dosłownie z dnia na dzień. valko venäjän tilanne heikkenee päivä päivältä sekä poliittisesti että taloudellisesti. poliittisesta näkökulmasta esimerkiksi kansalaisvapauksissa näemme uskomattomia rikkomuksia, samoin kuin oikeuden istuntoja henkilöitä vastaan, jotka olivat presidenttivaaleissa ehdokkaina. Täällä on mainittu jo useita henkilöitä, mutta me näemme myös, että talous heikkenee ja esimerkiksi ruplan arvo heikkenee ja Lukashenka on menettämässä kontrollia ei ainoastaan siinä miten hänen maansa voi, vaan myös siinä, miten hän itse toimii ja mitä hän esimerkiksi antaa lausuntoja Barosoa vastaan tai Ukrainaa vastaan tai niin edelleen. Hyvät kollegat, nyt meidän täytyy lopettaa puhuminen. Meidän täytyy lähteä toimimaan. Artiklassa 8 tämä sanotaan hyvin selvästi. Meidän täytyy ryhtyä taloudellisiin sanktioihin koska se on ainoa kieli, mitä Lukashenka ymmärtää. Jos me voisimme ottaa käyttöön taloudellisia talouspakotteita, niin silloin

Nyt puheenvuoron saa herra Donskeessa liberaaliryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eli mitä viittauksia siitä, että valko hallitus itsestään muuttuisi tulevina kuukausina tai vuosina? Ainoastaan voimakkaan painostuksen kautta tämä voi onnistua. Tai voimme edes kuvitella, että jotain tapahtuisi. Valko-Venäjä loukkaa ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Olemme nähneet, kuinka viranomaiset viime kuukausien jatkuvasti osoittaneet että halveksuuttaansa ihmisoikeuksia, perustamisvapautta, oikeu- ilmaisunvapautta vastaan. Me voisimme puhua tietystikin muuttumattomuuden matriisista Lukashenkon ja hänen hallintonsa yhteydessä pessimistiseen Noutin niin halusi lopettaa puheenvuoronne, vaan pikemminkin me pitäisi lähettää viesti valkovenäläisille, valko kansalaisille ja todeta, että he ovat tervetulleita Eurooppaan, mutta että hallituksen suuntaan lähetetään tiukka viesti ja painostusta. Ja todet, pitäisi todeta, että ihmisoikeusloukkauksia loukkaukset ja saada lopettaa tämmöisiä oikea viesti. Tietystikin valko voi pyrkiä toimimaan myönteisesti Euroopan suuntaan ärsyttääkseen Venäjään, mutta valko pitää arvioida erittäin perustavanlaatuisten kriteerien valossa ja pitäisi samalla painostusta lisätä jatkaa. Teraspan. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Porimba ECR-ryhmän nimissä. Średnio co dwa miesiące od początku roku to już... Noin äh, joka toinen kuukausi Tämän vuoden alusta me olemme puhuneet tässä parlamentissa siitä, mitä valko tapahtuu. Puhumme uusista ihmisoikeusrikkomuksista, mainitsemme uusia oppositiojohtajien nimiä, jotka päätyvät vankilaan jotka eivät voi toimia oikealla tavalla. Tämä koskee myös kansalaisjärjestöjä ja ylipäätään kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Meidän pitäisi tuomita tällaiset toimet, meidän pitäisi protestoida, mutta yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää, on meille se, että olemme mukana rakentamassa kansalaisyhteiskuntaa, tukemassa kansalaisjärjestöjä ja vapaita medioita valko -Venäjällä. Myös mitä tulee talouspakotteisiin, vaikuttaa siltä, että nyt on todellakin tullut aika ottaa käyttöön talouspakotteet. Me äänestämme tänään tästä päätöslauselmasta, jonka tarkoitus on antaa lähinnä moraalista tukea valko yhteiskunnalle. Ja tätä pitäisi sitten seurata erityiset toimenpiteet myös äh, linkit äh, talouteen. Ja tätä kautta voidaan tukea tilannetta. Kristiina Morva. Kiitokset äh, ja sitten edustaja Morva. Kiitoksia, puhemies, arvoisat jäsenet. Ihmisoikeustilanne on kes- keskustelujemme aiheena, kun puhumme tänään valko -Venäjästä. Minulla on kysymys, mitä sanoisitte siitä, jos Lukashenkon hallituksen jäsen muutaman vuoden kuluttua valittaisiin Libe-valiokunnan puheenjohtajaksi. Mitä te siitä sanoisitte? Milloin olemme niin pitkällä keskusteluissa, joita käymme torstai-iltapäivisin esimerkiksi, että voimme toivottaa tervetulleeksi Israelin ja Yhdysvallat. Minulla on yksi minuutti, mutta haluaisin kertoa teille lisää yksityiskohtia. Esitin ensimmäisen kysymyksen liittyen Lukashenkon hallituksen jäseneen Kinga Göns jäsen täällä on Libe-valiokunnan varapuheenjohtaja ja hän äh, tekee ehdotuksia ähm, tekee ehdotuksia täällä muita valtioita kohteen. Miksi sitten ajat, äh, hän oli äh, unkarilaisen Lukashenkon ikään kuin hallituksen jäsen ja mitä hän sitten sitten teki. Hän toimi aivan kuin Lukasenko ja aiheutti yhtä paljon ongelmia. Minä pyytäisin, että kohtelisitte valko hallitusta samalla tavoin kuin kohtelitte aikoinaan Unkarin hallitusta kaikki äh, mielenosoitukset äh, rikottiin väkivaltaisesti, Unkarissa ja minä sain nyt korvauksia, koska sain aivan lähietäisyydeltä kyynelkaasua silmiini silloin Unkarissa. Ja Unkarissa on vieläkin ihmisiä vankilassa, henkilöitä, jotka olivat johtavia henkilöitä näissä mielenosoituksissa silloista Unkarin hallitusta vastaan. Yhdysvalloissa on vieläkin kuolemantuomio vallassa ja Guantanamossa on vieläkin yhtä paljon kauheita metodeja, joita myöskin Lukashenkon hallinto käyttää. Ja te haluaisitte sanktioita hallituksille ja yrityksille. Next redner is Herr Posselt. Seuraavaksi edustaja Herr President. Puhemies. En usein ole samaa mieltä Mastalkan kanssa, mutta tänään olen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kaikkien puolueiden täytyy taistaa sen puolesta vihdoinkin valko tulee oikeusvaltiota kunnioittava demokratia. Toiseksi vetoaisin hänenkin tavoin monikielisyyden puolesta. Itsekin tulen pienestä Euroopan valtiosta Habsburgin monarkiasta. Siellä moni asia meni pieleen siksi, että suurin kieliryhmittymä että toimivat määräysasemassa. kun puhutaan kansainvälisestä yhteisöstä, niin hyvä Charles, mielelläni puhun sinun kanssasi, mutta minun mielestäni kun puhutaan monikielisestä, täytyy muistaa myöskin pienten kielten oikeudet. valko olisin sanoa, että kahden, 20 vuotta sitten Kroatia ja Slovenia olivat vapaita. Olin itse paikan päällä. Sitten Baltian maata ja Ukraina vapautui vapautuivat äh, Venäjän vallasta, Neuvostoliiton vallasta. Kukaan ei kuvittele, kuvitella, että 20 vuotta miehen, kun Ukraina olisi edelleenkin diktatuurin alla, valko on diktatuuri. Ukrainassa on tapahtunut kehitystä taaksepäin. Ongelmia on Moldovassa ja Transnistriassa. Ja meidän täytyy varmistaa, että koko itäinen kumppanuutemme pyrkii toimimaan niin, että vapaus ei ole uhattuna, vaan päinvastoin meidän täytyy vahvistaa strategiaamme. Vapaus ja oikeusvaltion periaatteet täytyy ottaa tärkeimmiksi periaatteiksi itäisessä kumppanuudessa kumppanuuksissamme, eikä vähiten valko suhteen. Kiitokset eh, ja sitten Migalski. Ja puhemies, hyvät naiset ja herrat, eh, haluaisin aloittaa henkilökohtaisella huomiolla. Eh, tällainen ihmisoikeusjärjestö on ottanut minun yhteyttä ja pyytänyt apua ja turvaa opposition jäsenelle, joka on heitetty vankilaan valko -Venäjälle. Herra Bandarenko on kyseessä. Haluaisin ehdottaa teille kaikille, jotka ovat kiinnostuneista näistä asioista, että olisi tärkeää henkilökohtaisesti tarjota suojelua näille vangittuille henkilöille. Tämä on asia, jonka me voisimme henkilökohtaisesti tehdä kaikki näiden ihmisten eduksi, jotka ovat vangittuina valko -Venäjällä. Me kaikki vaadimme toimenpiteitä. No näiden toimenpiteiden pitää olla pakotteita. Se on ainoa asia, mitä Lukashenka ymmärtää. Hän ymmärtää bisnestä, hän ymmärtää valtakieltä ja ihmisoikeuksien ja demokratian parantamiseksi meidän pitää puhua kieltä, jota Minskissä ymmärretään. Ja minusta tuntuu, että tämä on ehkäpä nyt käynyt ilmi aika hyvin jo usean otteeseen tänään täällä parlamentissa, mutta nyt tarvitaan toimia sanojen lisäksi, joten vetoaisin parlamenttiin ja kaikkiin muihinkin toimielimeen Euroopan unionissa ja kaikkiin meihin. Meidän tulisi puhua tästä omissa kotimaissamme, meidän tulisi puhua tästä hallituksillemme sen vuoksi, että

Eh, comunitatea internaională care include i Uniunea Europeană, face de mai multă vreme... Kiitos puhemies. Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö on vedonnut Valko-Venäjän viranomaisiin, että ne noudattaisivat velvollisuuksiaan ja lopettaisivat opposition sortamisen ja vapauttaisivat opposition edustajat, jotka pidettiin, lopettaa toimenpiteet vapaata lehdistöä, kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan. Oikeudenkäyntien pitäisi olla oikeudenmukaisia ja avoimia. Valko-Venäjän hallinnon pitäisi ymmärtää, että ilman demokratiaa ja ihmisoikeus periaatetta. Tulkit eivät kykene pysymään teidän perässänne. Viranomaisten Valko-Venäjällä on ymmärrettävä, että jos ei kunnioita ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, itäisen kumppanuuden yhteisen julkilausuman mukaisesti, jonka valko allekirjoittaa, EU ei voi enää tukea valko tulevaisuudessa. Frau Lunacek. Seuraavaksi edustaja Lunacek. Danke, Herr President. Kiitos puhemies. Minä pyysin puheenvuoroa, koska halusin viitata edustaja Morvain puheisiin. Kinkagens ei tule minun puolueestani, mutta minua etoo tämä tapa, millä te käytätte keskustelua viimeisestä diktaattorista Euroopassa, Lukashenkosta, ne häpeään tämän parlamentin arvoisan jäsenen kutsumalla häntä Unkarin Lukashenkaksi. Minusta tämä ei ole meidän yhteisen parlamenttimme arvon mukaista. Kiitokset ja sitten sinne kortti Morvalta. Yes, I wonder if you have... Mietin vain, kuulitteko te oikein, kun minä sanon, että hän oli jäsenenä Unkarin Lukashenka tyylisessä hallituksessa, Dujan hallituksessa. Voisitteko vasta kysymykseen, mitä te tiedätte ylipäänsä ihmisoikeusloukkauksista, joita tehtiin Unkarissa 2006. Kertokaapa, mitä te tiedätte niistä. Ne eivät ole yhtään vähemmän vakavia tai määrältään vähäisempiä kuin Lukashenkan tekemät ihmisoikeusloukkaukset. Ihmisoikeuslakimiehenä minä hyvin voimakkaasti tuomitsen kumman, kummatkin teot. Teidän toverinne ampuivat ihmisiä, ihmisiä pidätettiin täysin summittaisesti aivan samalla tapaa kuin mitä Lukashenka tekee ja rikkoo ihmisoikeuksia. Kummatkin ihmisoikeusrikkomukset ovat sellaisia, että emme voi hyväksyä. Ja meidän täytyy parlamenttina taistella kumpaakin ilmiötä vastaan. I guess simply... No te nähtävästi nyt sekoitatte tosiasioita. Ei Unkarissa ole mitään Lukashenkan puoluetta. Minä en ole sosiaalidemokraatti, minä en ole unkarilainen, mutta minä kieltäydyn hyväksymästä sen, että tämän parlamentin jäsen kritisoi toista tässä parlamentissa äh, siitä, että hän olisi diktatuurin jäsen. Samanlaisen diktatuurin jäsen kuin e- jonkin EU-maan. E Piste. Kiitoksia puhemies. Puhemies, edustaja Kinga Göns on minun ryhmäni jäsen. Ferenc Jurtsani voi vastustaa, häntä voi puolustaa. Kinga Göntsiä poliitikkona voi kannattaa tai vastustaa. Se on kaikkien vapaasti valittavissa. Haluaako kannattaa tai vastustaa jonkun poliittista näkemystä. Tämä keskustelu, jota me täällä käymme, on keskustelu viimeistä diktatuurista Euroopassa ja kyse on väkivaltaisimmasta ja julmimmasta diktaattorista, jota, joka on Euroopan mantereella olemassa. Ja mielestäni on täysin uskomatonta, että verrataan minun ryhmäni vapaasti valittua jäsentä tällaiseen diktaattoriin, diktaattoriin. Myös parlamentin täytyy tuomita tällainen, erityisesti kun on kyse tällaisesta puolueesta, joka vainoaa romanivähemmistöä Unkariassa Viha, vihalla, jota ei, jolle ei löydy vertaa Euroopassa. Jos jollakin ei ole oikeutta kritisoida edustaja Kinga Gönsiä, niin se on edustaja Morvai. Madame. Äh, edustaja Morvai, anteeksi, teillä oli jo mahdollisuus. Ja kuten puhujat sanoi, tämä on nyt keskustelu Valko-Venäjästä. Eli edustaja Tanok. Politics. Puhutaanko tänne nyt äh, valko vai sisäpolitiikasta, Unkarin sisäpolitiikasta? Nyt on kulunut jo 20 vuotta, mutta valko mitään ei ole tapahtunut. Tämä vaikuttaa siltä, kun oltaisiin vieläkin neuvostokaudella. Lukashenkan salainen poliisi, jota kutsutaan edelleenkin nimellä KGB, käyttää siellä valtaa Viime vuoden joulukuussa valin jälkeen järjestettiin mielenosoituksia. Ja Lukashenka suorastaan ilomielin ryhtyi väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin mielenosoittajia vastaan. Tämän päivän teksti kertoo räikeällä tavalla Lukashenkon pelottelu- ja ahdistelutoimista, jotka kohdistuvat niihin, jotka ovat eri mieltä hänen kanssaan. Häntä vaaditaan lopettamaan tämä julma hallinto ja vapauttamaan poliittiset vangit ja palauttamaan valko ja pluralistiseksi monipuolidemokratiaksi. Viime, vuon, viime viikolla Euronews parlamentaarinen foorumi kokoontui ensimmäistä kertaa. Valko-Venäjä puuttui sieltä aivan oikein. Valko-Venäjä on Euroopan demokraattisen palapelin puuttuva palanen. Minä kaipaan sitä päivää, jolloin se tulee takaisin eurooppalaisen perheen jäseneksi. Kiitos ja viimeinen on sitten edustaja Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu Eiropas Kiitos. Ähm, meidän täytyy pyrkiä siihen, että ihmisoikeuksia noudatetaan ei ainoastaan Euroopan unionissa, vaan koko maailmassa. Se, että ihmisoikeudet ovat perusoikeus koko maailmassa, se on koko meidän lähtökohtamme. En, äh, mielestäni se, että jotain kansaa syytetään tai jotain poliittista johtajaa syytetään asioista ilman todisteita. Sanotaan, että oppositiojohtajia on vangittu ja myös muita, mutta että se, sitä pidetään diktatuurina, mihinkä me tarvitsemme sitten tuomioistuimet demokraattisessa elämässä. Annetaan tuomioistuimien hoitaa asiat ja katsoa, mitä ne sanovat. Se, että kuuluu oppositioon, ei tarkoita sitä, että saat tehdä kaikkea. Minä haluaisin olla suvaitsevainen, mutta samalla suhtautua samalla kaikkiin. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Rubik. Kiitokset eh, edustaja Rubiks. Herra Mikalski, teillä oli jo puheenvuoro. Nyt anteeksi, ei teillä ole puheenvuoroa. Ei teillä ole puheenvuoroa. Nyt on eh, eh, aika päättää tämä keskustelu ja annan puheenvuoron komission jäsen Andorille. Thank you, Mr. President, Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Euroopan komissio on äärimmäisen huolestunut valko tilanteesta, erityisestikin niistä tapahtumista, jotka liittyivät joulukuun vaaleihin ja väkivaltaisuuksiin vaalien jälkeen, jotka järjestettiin 19. joulukuuta. Nyt on meneillä monia oikeudenkäyntejä entisiä presidenttiehdokkaita vastaan ja monia aktivisteja vastaan, jotka tietenkin vangittuina samanaikaisesti on meneillään menettelyt, jotka saattavat johtaa kahden vielä jäljellä olevan puolettoman lehden Nasanivan ja Radnian Movan lakkauttamiseen. Poliittisia oppositiojohtajia, kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja median edustajia jatkuvasti pelotellaan ja uhkaillaan. Korkea edustaja Paronitar Ashton on tehnyt yleiseen myöskin täsmällisempiä huomioita tai antanut lausuntoja, jotka liittyvät valko -Venäjään. Hän on viitannut yhä huononevaan tilanteeseen. Hän on jatkuvasti vaatinut sitä, että valko lopettaisi meneillään olevat poliittisen opposition tukahduttamistoimet ja kansalaisyhteiskunnan toimet Häntä vaaditaan vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja jatkamaan poliittisesti motivoituneiden, motivoituneiden oikeudenkäyntien keskeyttämistä. Kiduttaminen vaaditaan lopetettavaksi ja myöskin kaiken tyyppinen kaltoinkohtelu ja muuto epäkeilot toimi täytyy lopettaa. Joulukuussa neuvosto ryhtyi rankaisut toimiin, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, että joitakin varoja jäädytettiin ja asetettiin valko asukkaita matkustuskieltoon. 49, 49 henkilöltä kiellettiin viisumi ja väärytettiin he varansa vaalin jälkeen. Ja sitten kun lisäkehitystä tapahtui yhdeksältä muulta vielä evättiin samat oikeudet. Nyt on pohditaan mahdollisuutta lisätoimiksi mukaan luettuna taloudelliset toimet tai sanktioita. Viesteissä me olemme tehneet selväksi, että me haluamme jatkaa elenkin keskustelua valko kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Nyt me olemme edenneet myöskin viisumijärjestelyiden suhteen. Olemme neuvotelleet eri direktiiveistä, jotka liittyvät takaisinottoon ja viisumijärjestelyihin. Neuvosto hyväksyi näitä päätöksiä 28. helmikuuta. Lisäksi kannustamme jäsenvaltioita käyttämään mahdollisimman hyvin hyväkseen sitä joustavuutta, jota viisumikoodeksi sallii erityisestikin pyritään jäsenvaltioita ottamaan käyttöön viisumin maksuja tietyn tyyppisiä henkilöitä kohtaan ja ryhtymään muihinkin viisumirajoituksiin. Kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa kuitenkin haluamme jatkaa vuoropuhelua. Olemme sitoutuneita kriittisen sitoumuksen tiellä. Tämä tehtiin selväksi 31. päivä tammikuuta, kun ulkoasianneuvosto antoi johtopäätöksensä asiasta. Samanaikaisesti on täysin selvää, että mikä halutaan syventää kahdenvälisiä suhteita maan kanssa, kaikki syventäminen riippuu siitä, että valko osoittaa halukkuuttaan pitää kiinni ihmisoikeuksista, oikeusvaltion periaatteista ja muista normeista. valko tilanne on edelleenkin merkittävässä asemassa meidän agendallamme. Hienoa, että parlamentti on niin sitoutunut jatkuvasti käytävään vakavasti otettavaan keskusteluun maantilanteen osalta. Me edelleenkin valvomme tilanteen kehittymistä huolisesti ja olemme valmiita reagoimaan aina silloin, kun se on tarpeen. I thank you, Commissioner, for the Kiitokset komission jäsen. Keskustelu valko on päättynyt ja voimme jatkaa äänestykseen. Joten ensin äänestämme kuudesta päätöslauselmaesityksestä Sri Lankasta. Ja kuten olen nyt ymmärtänyt, täällä on